przewodniczący! Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, olkaa hyvät ja istutukaa. Otwieram Istunto avataan. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät 28. 29. lokakuulta ja talouden ohjaus ja hallinta on toinen aihe. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tähän täysistuntosaliin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompään ja Euroopan komission puheenjohtajan Jose Maria Barroson. Meillä on läsnä myös puheenjohtaja, maan edustaja, Belgian edustaja ja myös useita komission kollegion jäseniä on paikalla. Haluaisin avata tämän keskustelun niin, että ensin kuullaan Herman van Rompäyn puheenvuoro. Mr. President, dear colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. 28. ja 29. lokakuuta järjestettiin Euroopan neuvoston kokous ja siellä keskityttiin Euroopan unionin talouden hallintaan. Erityisesti kuultiin talouden ohjaustyöryhmän raportti. Tämä, tämä tässä raportissa tuli ilmi se, kuinka tärkeä tämä aihe ylipäänsä on ja kuinka tärkeää on se, että voidaan käyttää niitä talouden mekanismeja, joista sovittiin edellisessä, edellisessä kokouksessa toukokuussa. Haluan korostaa sitä, että myös se, mitä viime viikolla päätettiin, on omiaan korostamaan euron vakauden tärkeyttä. Me tarvitsemme vahvan poliittisen ohjelman, josta tullaan neuvottelemaan niin komissio, Euroopan keskuspankki kuin Irlannin edustajatkin ovat tehneet tärkeitä päätöksiä. Ja tämän, näiden päätösten tulisi johtaa siihen, että palataan vankkaan kasvuun joka on omiaan varmistamaan kasvun ja talouden vakauden. Tämä talouden ohjaustyöryhmän raportti ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi jokin hallitusten välinen metodi, vaan tämä on, kyse on siitä, että me pyrimme saada, saamaan aikaan hyvän tasapainon toisaalta sen välillä, että että meidän täytyy välttää liiallista vajetta ja epätasapainoa talouden saralla ja toisaalta kansallisille hallituksille täytyy antaa mahdollisuus päättää, mitä haluavat verottaa ja miten haluavat käyttää varojaan ja kuitenkin kansallisten ja eurooppalaisten lakien mukaisesti. Haluamme varmistaa sen, että kaikki jäsenvaltiot ottamat huomioon taloudellisten ja verotukseen liittyvien päätösten seuraamukset sekä itselleen että Euroopan unionille. Samanaikaisesti haluamme vahvistaa Euroopan unionin kapasiteettia toimia silloin, kun jäsenvaltioiden politiikat aiheuttavat riskin muulle unionille. Nämä suositukset samoin kuin muutkin taloudenohjaustyöryhmän suositukset ovat erittäin samankaltaisia komission ehdotusten kanssa. Olen keskustellut Euroopan parlamentin ryhmien ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa tästä asiasta jo kaksi kertaa. Yksi se selvitys. Jotkut ihmiset väittävät ö, olevansa pettyneitä siihen, että päätöksenteossa ei ole enemmän automatiikkaa. No, neuvosto ja nimenomaan neuvosto perussopimuksen mukaisesti tulee päättämään sanktioista niin sanotun ö, käänteisen enemmistön ö, pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että jollei määrä enemmistö äänestä vastaan, niin komission ehdotukset pätevät. Vain muutama viikko sitten muutamat jäsenvaltiot olivat vastahakoisia tämän käänteisen enemmistön suhteen. Tämä on läpimurto. Talouden ohjaustyöryhmä on ehdottanut myös muita toimia, joiden tarkoitus on vahvistaa vakaussopimusta. Muun muassa Euroopan talouden ohjauskauden osalta halutaan enemmän poliittista koordinointia. Jäsenvaltioiden tulisi tuntea, että niiden taloudelliset päätökset vaikuttavat kaikkiin. Tämä on oppi, jonka kriisistä opimme. On myös totta, että ne läpimurrot, joita nyt olemme saaneet aikaan, ne täytyy muuttaa lakiteksteisesti. Uskon, että kaikki instituutiot haluavat käyttää tämän tilan, tilaisuuden hyväkseen ja toimia nyt. Sitten kolmas ohjaustyöryhmän elementti joka myös johtaa minut seuraamuksiin, on se, että suositetaan vankkaa kriisimekanismia, jotta voidaan turvata euroalueen talouden vakaus. Kaikki valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat yhtä mieltä tästä tarpeesta, samoin kuin siitä, että se edellyttää rajallista perussopimuksen muuttamista. Ennen kuin tein, lopetan tämän puheenvuoron, niin haluaisin korostaa sitä, että vakaussopimuksesta vakaussopimuksessa ei ole kyse ainoastaan siitä, että halutaan rankaista jäsenvaltioita niiden tekemistä virheistä. Ei, vaan halutaan katsoa eteenpäin. Me emme saa unohtaa niitä laajempia haasteita, jotka liittyvät Euroopan rakenteelliseen, rakenteisiin ja kasvuun. Tämä oli myös EUn 2020-strategian tavoite, josta sovittiin aiemmin. Vastaus niille, jotka pelkäävät, että että nämä nykyiset toimet ovat omiaan leikkaamaan taloudellista kasvua, niin niille sanon, että pyrimme parantamaan niitä taustalla olevia ongelmia, jotka estävät ja ovat tähän saakka estäneet talouden kasvua. Tästä tullaan keskustelemaan myös Eurooppa-neuvoston kokouksissa ensi vuoden maaliskuussa ja helmikuussa. Hyvät kollegat, Eurooppa-neuvosto keskusteli myös lyhyesti EUn budjetista teidän puhemiehenne puheenvuoro kuultiin myös kokouksen alussa. Me tulemme palaamaan tähän asiaan joulukuussa. Tässä vaiheessa me on kuitenkin sanottu, että on olennaista, että Euroopan unionin budjettia tulevat rahoituspuitteet heijastelevat niitä lujittamisponnistuksia, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet, jotta vajeet olisivat kestävämpiä. Ja korostan, Täytyy kunnioittaa eri instituutioiden roolia ja tarvetta saavuttaa Euroopan tavoitteet. Ja sen vuoksi seuraavassa kokouksessa Eurooppa-neuvosto tulee keskustelemaan siitä, kuinka voidaan varmistaa se, että Euroopan tason varain käyttö voi myötävaikuttaa tähän ponnistukseen. Haluan varmist- vakuuttaa teille, että me tunnustamme Euroopan parlamentin uuden roolin Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Me emme tietenkään Eurooppa-neuvostona eh, ota mitään kantaa eh, ensi vuoden budjettimenettelyyn. Sehän on ministerineuvoston ja parlamentin asia. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, minä kuitenkin vetoan kaikkiin osapuoliin, jotta te jatkaisitte neuvotteluitanne niin, että saavuttaisitte hyvän kompromissin vuoden 2011 budjetista mahdollisimman pian. Niin, että tehdään kompromisseja, otetaan huomioon eri näkökohtia ja kunnioitetaan perussopimuksia. Hyvät kollegat, Eurooppa-neuvosto tällä kertaa, kuten kaikissakin, kaikissa muissakin Eurooppa-neuvostoissa valmistellaan tulevien kansainvälisten tapahtumien päätöksiä. Tällä hetkellä keskusteltiin G20 Cancunin ilmastokonferenssista ja muutamista kahdenvälisistä huippukokouksista. G20-kokoushan on jo tapahtunut. Me sovimme prioriteeteista, joita edustajamme, unionin edustajat, korostivat tässä kokouksessa Muun muassa haluttiin hyväksyä Basel II-sopimus pääomavaatimuksista ja myös IMFstä puhuttiin. Haluaisin korostaa, että saatiin aikaan varsinainen virstanpylväs uudistus, johon me kaikki myötävaikutimme. Me saattoimme tehdä sopimuksen joka otti huomioon sopeutusponnistukset. Mitä tulee globaalin maailmantalouden epätasapainoista ja valuuttakursseista, tuolloin huippukokouksessa tehtiin hyviä analyysejä ja sovittiin jatkosta. Tarkoitus on ottaa käyttöön joukko indikaattoreita, joiden avulla arvioidaan vuoden 2011 tilannetta. Tällä hetkellä on erittäin tärkeää sopia poliittisista johtopäätöksistä ja jos tarve vaatii myös korjausmekanismeista. Mitä Kankunin tulee, Eurooppa-neuvosto valmisteli EUn kantaa tämän kuun lopussa alkaville neuvotteluille. Aivan kuten viime vuonna Kööpenhaminaakin silmällä pitäen, niin olemme keskustelleet paljon eri tahoilla. Keskustelut ovat kuitenkin olleet aika hitaita. Kankunkin voi, tulla, voi olla vain puolimatkan krouvi ennen kuin saadaan aikaan varsinaisia sopimuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lopuksi kahdenvälisistä huippukokouksista. Euroopan unioni on keskustellut strategioista, jotka liittyvät USA, Venäjän, Ukrainan, Intian ja Afrikan kanssa käytäviin käytäviin keskusteluihin. Tämä on erittäin tär- on eri- nämä ovat olleet erittäin tärkeitä nämä valmisteluneuvottelut minulle ja komission puheenjohtajalle, komission Barosolle. Toivottavasti tästä tulee pysyvä huippukokousten piirre. Tässäpä kaikki viimeisimmästä Eurooppa-neuvoston kokouksesta, joka pidettiin noin kuukausi sitten. Joka tapauksessa tulen jatkamaan tätä käytäntöäni, eh, eli tulen briefaamaan poliittisten ryhmien johtajia parin tunnin kuluttua jokaisen eh, Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen, ja olen kuulolla teidänkin ehdotuksillenne. Kiitos. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Nyt pyytäisin José Manuel Barrosoa käyttämään puheenvuoron. President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Neljä viikkoa on pitkä aika politiikassa. Kuukausi voi tuntua ikuisuudelta. Aika paljon on tapahtunut edellisen Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen, eikä vähiten Irlannin eh, kriisi. Tarkoituksena on suojata Irlannin talouden vakaus, euroalueen talouden vakaus ja Euroopan unionin vakaus. Nämä kaksi välinettä, jotka luotiin toukokuussa, ovat tehokkaita välineitä, joilla voidaan hoitaa se tehtävä, mitä tarkoitusta varten ne on luotu. Irlannilla on erityiskysymyksiä käsiteltävänään, ja nämä kysymykset ovat sellaisia, joihin näillä välineillä voidaan vastata. Tämä välintulo mahdollistaa sen, että Irlannin talous pääsee takaisin kasvupolulle. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Kuluneet muutama kuukausi ovat olleet haasteiden aika. Me olemme päässeet pitkälle, mutta työ ei ole vielä valmis. Meidän taloushallintomme muuttuu. Tämä ohjaustyöryhmä, jota puheenjohtaja Van Rompuy johti, on esitellyt tuloksensa ja ne ovat äärimmäisen myönteisiä. Siinä on ollut huomattava panos komissiolta, ja se on onnistunut saamaan aikaan laaja-alaisen yhteisymmärryksen ehdotuksista. Se on käsitellyt monia muita hyvin tärkeitä taloushallinnon kysymyksiä. Hyvin oleellista on tiukemmat säännöt Nämä ovat niitä kulmakiviä, jotka ovat komissionkin paketissa ja ne on säilytetty. Olen jo moneen otteeseen aikaisemmin korostanut, miten tärkeää meidän on saada nämä uudet puitteet toimimaan mahdollisimman nopeasti. Siksi olinkin tyytyväinen siihen, että Eurooppa-neuvosto tuki meidän lähestymistapaamme niin sanotusta nopeiden päätösten toiminnasta ja otti sen huomioon tässä on huomattava se, että viime syyskuussa esille nousseet kysymykset, joissa mietittiin komission lainsäädäntöaloitteiden tekemistä, ovatkin nyt muuttuneet haluksi saada nuo ehdotukset käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Tämä kaikki menettely kulkee tulevia kuukausia. Tämä työmetodi on sellainen kuin se on aina ollut. Toivon, että voimme sillä vahvistaa taloushallintoa euroalueella ja Euroopassa. Minun vakaa uskoni on, että me saamme aikaiseksi sellaiset säännöt, joissa on riittävät kannustimet noudattaa sääntöjä huomattavan tehokas hyvä täytäntöönpano ja tehokas hallintakehys makrotalouden epätasapainotilanteiden korjaamiseksi. Me tarvitsemme tehokasta taloushallintoa, jotta saamme aikaan kestävää kasvua. Se on oleellista työllisyyden ja kansalaistemme hyvinvoinnin kannalta. Arvoisat parlamentin jäsenet, Pysyvä kriisinhallintamekanismi euroalueella on oleellinen osa tätä kokonaispalapeliä. Väliaikainen mekanismi, joka tällä hetkellä on käytössä raukea vuonna 2014, on siis oleellista, että jotakin uskottavaa ja kestävää saadaan pysyväksi. Ja eh, siihen mennessä saadaankin tällainen pysyvä kriisinhallintamekanismi. Komissio on jo aloittanut valmistelutyönsä uusista piirteistä, joita tähän euroalueen mekanismiin kuuluisi tämä valmistelemamme mekanismi, me teemme sitä tiivissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa, tulee nähdä yhteydessä näiden taloushallinnon tehokkaampien toimien kanssa koko Euroopan unionissa ja euroalueella. Haluankin todeta, että vaikka mekanismia rahoitetaan kansallisista talousarvioista, se on luonnollisesti väline, joka voi nauttia komission puolueettomuudesta ja asiantuntemuksesta, jotta se toimii. Mekanismissa on kolme eri osa-aluetta. Makrotalouden säätöohjelma, rahoitusjärjestely ja yksityisen sektorin mukanaolo. Tämä viimeisin voi toteutua monessa eri muodossa, mutta ennen kaikkea haluan korostaa, että mitä ikinä yksityisen sektorin mukanaolosta päätetäänkin, se on voimassa vasta vuodesta 2013 alkaen. Hallitusten ja valtioiden päämiehet päättivät yksimielisesti, että edellytetään sopimusten muutosta, jotta tämä mekanismi saadaan aikaiseksi. Viime vuonna Lissabonin sopimuksen syntyessä kukaan ei uskonut, että uusia muutoksia ehdotettaisiin näin pian. Tiedämme, ettei tämä ole koskaan helppo prosessi ja tiedämme siihen liittyvät riskit. Tämä on yksi niistä syistä, miksi minä selitin Eurooppa-neuvoston kokouksen aikana ja jo sitä ennen, ettei meidän tulisi eh, hyväksyä sitä sopimuksen määräystä, jossa kyseenalaistetaan jäsenvaltioiden äänestysoikeus. Olen iloinen siitä, että tällaista ei olla toteuttamassa. Minusta on järkevää saada aikaan myös mahdollisimman selkeälinjainen prosessi. Siksi varoittaisin kiusauksesta lähteä yhdistämään tätä muihin seikkoihin, jotka eivät tähän asiaan liity. Arvoisat parlamentin jäsenet, kaikkea tätä toimintaa ei suinkaan tehdä missään vakuumissa. Eurooppa-neuvosto G20-kokous, viime viikon Lissabonin kokous ovat kaikki niitä, jotka ovat osa suurempaa ohjelmaamme saada Euroopan vakaus ja kasvu jälleen paremmalle tolalle. Me olemme keskustelleet täällä jo aikaisemmin tulevasta strategiasta, siksi keskitynkin tähän EU-Yhdysvallat huippukokoukseen Lissabonissa. Ilmapiiri oli erittäin hyvä, ystävällinen, keskittynyt. Yhdessä puheenjohtaja Van Rompuyn kanssa me sovimme presidentti Obaman kanssa transatlanttisesta asialistasta, jossa yritetään saada aikaan sääntelyn lähentymistä. Puututaan sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat todella oleellisia, kuten kilpailukyky, globaali uudistus. Me olemme yrittäneet saada tätä konkreettista työtä eteenpäin ennen kaikkea transatlanttisesta Atlanttisen talousfoorumin kautta. Maailmanlaajuinen talous, G20 nousevat talousalueet olivat myös voimakkaasti esillä asialistallamme. Yritän tuoda tällä esille sitä, että Euroopan unioni kykenee ainoastaan saavuttamaan tavoitteensa, jos me aktivoimme kaikki politiikan alueet, jos me hyödynnämme sitä suhdetta, joka meillä on kaikkien oleellisten avainkumppaniemme kanssa jos me käytämme näitä välineitä integroidulla tavalla kaikilla mahdollisilla tasoilla, kansallisella, eurooppalaisella, globaalilla tasolla. Yksi asia on selvä. Meillä on enemmän vaikutusvaltaa, jos me kykenemme saamaan aikaan yhteisymmärryksen keskenämme Euroopan unionin sisällä. Näin voimme vaikuttaa myös ulospäin. Ja tässä mielessä olen vakuuttunut siitä, että jotkin viimeaikoisista kannanotoista eivät suinkaan ole parantaneet meidän yhteisen toiminnamme vaikutusta ja näkyvyyttä. Uskon, että se mitä olemme tähän asti taloushallinnon alalla saaneet aikaan on osoitus siitä, että riittävällä poliittisella tahdolla, jota kaikki osapuolet osoittavat, me voimme myös saada Euroopan näkymään maailmassa kansalaistemme edun nimissä. Tätä varten kuitenkin, olkaamme siitä selvillä, tarvitaan poliittista tahtoa. Me tarvitsemme ymmärryksen sille, miksi meillä on yhteinen tarkoite, ei pelkästään Euroopan toimielimillä, vaan kaikilla. Ja tämä on se vetoomus, jonka minä haluan tänään esittää. Enemmän johdonmukaisuutta, enemmän lähestymistä ja enemmän yhteistä tarkoitusta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puolesta annan puheenvuoron Jose Dolille EPP-ryhmästä. Puhemies, hyvät kollegat. Eilen lehdestä luin kyselystä, jonka mukaan 70 prosenttia ranskalaisista ovat sitä mieltä, että kriisi on vielä edessä eikä sitä ole ratkaistu. Olen varma, että laajempi eurooppalainen kysely johtaisi samaan, samoihin tuloksiin. Meidän on nyt vastattava aivan oikeutettuihin kansalaistemme huoliin, jotka elävät vaikeita aikoja ja ovat kärsimättömiä, kun huomaavat, kuinka hitaasti Euroopan ja maailman tasolla päätöksiä tehdään ja kuinka monimutkaisia ongelmat ovat. Monet, monet puhuvat ja kysyvät, mitä Eurooppa tekee minulle, minun perheeni hyväkseni. Ihmiset pelkäävät. Samaan aikaan huomaan, että yhä useammat poliitikot ja maat jopa tämänkin salin edustajat käyttävät hyväkseen, manipuloivat tätä huolta ja pelkoa, eivätkä tee ehdotuksia. Tällaiset populistiset teesit ovat hyvin vakavia ja haluaisin sanoa sen suoraan tänään. Emme me täällä ratkaisi todellisia vakavia ongelmia, joita maailmassa ja meidän maissamme on. Poliittisten puolueiden ja parlamentin ryhmien on hylättävä tämä demagogeen populismi kriisin ratkaisu ei ole sisäänpäin kääntymisessä ja protektionismissa. Mitään helppoja nopeita ratkaisuja tähän kriisiin ei ole olemassa. Ei ole mahdollista kääntää selkää solidaarisuudelle ja ponnisteluille, joilla Eurooppa ja maamme, kaikki maamme tulisivat vahvimmiksi globalisaatiossa on huomattava, että tarvitsemme kumppaneita myrskyn aikana. Meidän on vedettävä johtopäätöksiä siitä, mitä tapahtuu Irlannissa. Enkä nyt halua syyttää tässä millään muotoa Irlantia, hyvä komission ja neuvoston puheenjohtaja. Meidän on otettava siitä oppia. Näiden maiden vaikeudet eivät johdu vain näistä ajoista, vaan, vaan nykyisen hallituksen ja vuosia harjoittamista talous- ja veropolitiikasta Irlannissa on ollut erityinen verotus ja investointikustannukset ovat olleet aivan toisenlaiset kuin muualla. Talous on kasvanut, mutta nyt äh, asuntokupla ja pankit ovat suurissa vaikeuksissa tarvitaan, nyt tarvitaan 480 miljardin euron tukea, se on kolme kertaa BKT, se johtaa 30 prosentin alijäämään. Se on pyytänyt tänä päivänä Euroopan solidaarisuutta ja saanut sen aivan oikeutetusta ja olen tyytyväinen siitä. Komission jäsen Olli Rehnke sanoi, että tuesta pitäisi pian päästä hyötymään Irlannista ja se, Irlannissa ja se takaa koko Euroopan vakauden kun Irlanti liittyi EU-hun aivan samalla tavalla, on pohdittava, millä tavalla Irlanti on toiminut monina vuosina. Kuinka monta kertaa on pyritty siihen, että lähennetään verotuspolitiikkaa. Huomaamme, että euron hyvä hallinta on tässä usein avainasemassa ja usein, usein samat maat vastustavat tätä. En nyt halua heittää kivää kenenkään, kehenkään kohti, mutta meidän on vedettävä johtopäätöksemme tästä tilanteesta talvevasta ajatellen. Olen usean kertaan sanonut tässä salissa, että kriisi on mahdollisuus muutokseen. Meidän ei pidä pelätä tiettyjen tapojemme muuttamista, tapojen, jotka eivät ole johtaneet toivottuihin hyviin tuloksiin. Hyvät edustajat, joitakin viikkoja sitten hyväksytyt päätelmät ja suuntaviivat Seulon G20-kokouksessa menevät oikeaan suuntaan, mutta ne eivät mene tarpeeksi pitkälle. On ymmärrettävä, että on tehtävä yhteistyötä Euroopan sisällä ja suurten alueellisten ryhmittymien sisällä niin, että voidaan vastata rahoitusmarkkinoiden epävakauteen ja vaihtokurssin kauppakurssin kauppa, suhteiden epävarmuuteen ja valuuttasotaan. Tiedämme, että maat yksin eivät voi löytää elinkelpoisia pitkäaikaisia vastauksia, jotka vastaavat 500 miljoonan eurooppalaisen odotuksiin. He odottavat poliitikoilta, meiltä kaikilta vastauksia. Ja me tarvitaan tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Eilisen ratkaisut eivät välttämättä päde tulevaisuudessa. Meidän on nyt todella me joudumme maksamaan ison laskun, jos emme toimi nopeasti, mutta lasku on suurempi, jos ohitamme ongelmat. Pyydän eh, hallitusten ja valtioiden päämiehiä ja valtioita ottamaan oppia tästä kriisistä ja toimimaan niin, että solidaarisuutta ei ajatella vain silloin, kun talo on jo tulessa. Puhemies, tämä ei ole mikään neuvoston ja parlamentin välinen taistelu. Kyseessä on perussopimuksen toteuttaminen, kyseessä on solidaarisuus kyseessä on työntekeminen käsikädessä. Tämä on viesti, jonka haluamme lähettää teille niin, että pääsemme tästä kriisistä ja kansalaisemme pääsevät siitä myös. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Seuraavaksi Martin Schulz, ST-ryhmän puheenjohtaja. Kiitoksia, herra puhemies. Kun kuuntelee Euroopan neuvoston puheenjohtajaa, kuulee ihan toisenlaisia äänensävyjä kuin komission puheenjohtajalta. Neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompuy, te annoitte minulle sellaisen raportin, jonka päätöksenä oli oikeastaan se ajatus, että kaikki menee ihan helposti, ei mitään hätää. Kun taas kuuntelen Barrosoa, niin päätyy väkisinkin siihen johtopäätöksen, että jotkut niistä puheenvuoroista, jotka viime viikkoina olemme kuulleet, eivät ole niinkään auttaneet johdonmukaisuudessa. Näin sanoi komission puheenjohtaja asiasta, jonka te taas esittelette meille, ikään kuin kaikesta vallitsisi yhteisymmärrys. Ei, Euroopan todellisuus on toisenlainen. Euroopan todellisuus vaikuttaa siltä, että Eurooppa on jakautumassa kolmeen osaan. Saksan, Ranskan johtoryhmään, muuhun euroalueeseen ja sitten muuhun EU-hun, joka ei kuulu euroalueeseen ja jolla on jokinlainen erityisasema vielä yhdistyneelle kuningaskunnalle. Se on todellisuus Euroopassa. Ja tuo erityisasema, joka yhdistyneellä kuningaskunnalla on, on otettava erityisesti tarkasti keskusteltavaksi. Ranskan Saksan johtoryhmä on tehnyt diilin, kaikkihan sen tietävät, Kaikki on selville siitä, että Cameronin kanssa on tehty diili. Diili on se, että tarvitaan vakaussopimusta varten sopimuksen uudistaminen. Ok, sanoo Cameron. Se ei ole minulle ihan helppoa, koska meillä on alahuoneessa takapenkki, joka ei tätä halua. Minä tarvitsen toisenlaisen budjetin. Siihen sanovat Merkel ja Sarkozy, että no hyvä, hoidetaan. Tämähän se on todellisuutta Euroopassa eikä tämä liity millään tapaa yhteisöhenkeen. Ja sen lisäksi tämä on vielä sellainen menettely, joka tuhoaa yhtenäisyyden Euroopassa ja tuhoaa myös pitkällä aikavälillä koko Euroopan unionin. Pelkäänpä, että on joitakuita, jotka ovat tästä hyvin kiinnostuneitakin. Tuolla ne kollegat istuvat. Jos ei halua, että nämä ihmiset pääsevät tulevaisuudessa määräämään tällä mantereella, on vietävä Eurooppaa toiseen suuntaan. Kyllä nuo neljä kestetään, sanoo välihuuto. Yritän nyt jatkaa puheenvuoroani. Kollega Langen aina ärtyy niin helposti. Vakaussopimuksen uudistaminen EU:ssa on tehty riippuvaiseksi sellaisen maan suostumuksesta, joka ei edes kuulu euroalueeseen rouva Merkel pyrkii uudistamaan sopimusta tilanteessa, jossa tässä talossa Kukaan ei voi ennakoida, mitä Irlannissa tapahtuu, enkä tiedä, onko EU-sopimuksen uudistaminen Irlannissa hoidettavissa niin helposti kuin teidän selontekonne Eurooppa-neuvoston kokouksesta antaa ymmärtää. Rova Merkel sanoi, että yksityissektori on otettava mukaan. Haluanpa sanoa Irlannin yksityissektorista teille seuraavan. Esitän kysymyksen, herra Rehn. Miten on mahdollista, että Irlannin pankit selvisivät stressitestistä? Voitteko siihen vastata? Das Rova Merkelin menettelytapa, hyvät naiset ja herrat, on stressitesti eurolle. Sanonpa teille, miten tässä käy. Yksityisen sektorin osallistuminen on hyvä, oikein. Mutta me olemme Euroopan parlamentissa, ja pidän tästä edelleen kiinni, hyväksyneet yksityisen sektorin yhdellä ehdolla, jos saamme käyttöön Euroopan laajuisen transaktioveron – beim G8-Gipfel ja G8-kokouksessa tästä puhuttiin eh, nopeasti. Sanottiin, että ei haluta transaktiomaksuja ja veroja, ei haluta, jätetään. Mennäänpä kahville. Ja näin haudattiin koko transaktiovero. Jos yksityinen sektori otettaisiin huomioon ja yksi vero koskisi yksityistä sektoria, niin juuri tämä. Nyt sanotaan selitykseksi, että yhdistynyt kuningaskunta ei halua tätä. Ahaa, päättääkö yhdistynyt kuningaskunta Euroopassa kaiken? Mitenkäs olisi, jos otettaisiin se käyttöön vaikka jo euroalueella tuo transaktiovero? Sanottaisiin, että euroalueella tähtäämme siihen, että yksityinen rahoitussektori otetaan huomioon. Päätän ihan kohta puhemies rauhoittukaa päätän ihan kohta. Ei minulla ole paljon puheaikaa. Yhden asian sanon vain lopuksi. Ja. Ja. Wiederhol das mal. Toistakaapa se, mitä hän sanoi. Hän sanoi, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Yksi kansa, yksi johtaja. Näin huomautti tuolta tuo mies. Colleagues, please, Mr. President. Well, time is over? Please finish your... Valitettavasti puheaikanne päättyy. Haluatteko nyt lopettaa tämän viimeisen lauseen? Yeah. Yeah. Puhemies. Puhemies päätän ihan kohta. Mutta jos tuo ihminen, tuo kollega tuolla, juoksee täällä salissa ja, huo, ja huutaa minulle tuolla tavalla, haluan sanoa vain yhdellä asian. Ne ihmiset, jotka Saksassa sanoivat tuolla tavalla, ovat ihmisiä, joiden toimintaa vastaan minä taistelen. Tämän henkilön toiminta on selvästi lähempänä heitä. Monsieur le Président. Puhemies, en voi hyväksyä sitä, mitä sanoitte. Olemme täällä demokraattisessa salissa, demokraattisessa järjestelmässä. Pyydän teitä pyytämään anteeksi virallisesti. Muussa tapauksessa teemme teistä välityksen. Täällä on ollut ihmisiä, jotka ovat sanoneet tuota vähemmänkin, eikä tällainen peli vetele. Thank you. No, no, no. no, no. C'est tout juste, c'est tout juste qu'il n'a pas rajouté et on met les camps de concentration hyvä, ettei lisännyt, että keskitysleireillä tämäkin ongelma ratkaistaan. Uh, uh, Hyvät kollegat, meidän täytyy mennä eteenpäin. Hetkinen nyt vain. Hetkinen, hetkinen. Minä tulen ottamaan kyllä vaarin tästä kaikesta. Minä otan tämän asian huomioon. Otan kyllä huomioon tämän sanotun. Nyt haluan laittaa ojennukseen kaikki ne jäsenet, jotka estää meidän keskusteluidemme sujuvaa etenemistä tai jonka käyttäytyminen rikkoo sääntöä yhdeksän vastaan, joten pyytäisin teitä, hyvät, kollegat, hyvät kollegat pyytämään anteeksi nyt. Schulzin esittämät näkemykset osoittavat, että hän on epädemokraattinen fasisti? Well, uh, well, uh. No, hyvät kollegat, me otaksuimme nyt hiukan erilaisempaa keskustelua. Me emme halua, että keskustelua tällä tavalla häiritään. Vetoaisin teihin, hyvä kollega. Äh, kokoustamaan minun kanssani myöhemmin ja teemme sitten päätöksiä seuraavista menettelyistä. Sorry. Oh, it is impossible to, to keep... Me emme voi jatkaa keskusteluamme tällaisessa ilmapiirissä. Colleague, as you see, the chamber is protesting. Huomannette, että että teidän käyttäytymistänne vastaan protestoidaan tässä täysistuntosalissa? So it is a uh, article number artikla 152, kohta kolme. Luen sen. Luen sen äidin kielelläni. Jos häirintä jatkuu tai jäsen rikkoo sääntöjä uudelleen, puhemies voi kieltää häntä käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa hänet istuntosalin salista istunnon loppuajaksi. Jos rikkomus on erityisen vahva, puhemies voi turvautua jälkimmäiseen toimeen myös ilman toista kehotusta. Pääsihteeri huolehtii viipymättä parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa turvallisuushenkilöstön avustuksella, että tällaiset järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan täytäntöön. Kuten tiedätte, suuri osa jäsenistä ei voi hyväksyä teidän käyttäytymistänne. Siksi pyydän teitä poistumaan tässä vaiheessa tästä täysistuntosalista. Eh, hyvät kollegat, hyvät kuulijat, voitte keskustella ja voitte ilmaista mielipiteitänne, mutta ette voi häiritä toinen toisianne. Koska siinä tapauksessa järjestys häiriintyy tässä salissa. Seuraava puheenvuoron käyttäjä, Alden puheenjohtaja Ferostat. The floor is yours. Oui, monsieur le Président, tout d'abord... Puhemies, Ensinnäkin, mitä täällä juuri tapahtui, oli hyvin vakava tapahtuma. Minun mielestäni poliittisten ryhmien on annettava tästä yhteinen kanta. Toivon, että kaikki poliittiset ryhmät, lukunottamatta kyseisen jäsenen omaa ryhmää, varmasti tukevat teitä toimessanne. Hyvä puhemies, toivon, että tällaista ei enää nähdä. Je crois que se, mitä herra Dole sanoi Irlannista, hän esitti laajan analyysin Irlannista. Se kyllä pitää paikkansa, mutta haluan sanoa Josefille, että mikäli rahoituskriisin alussa olisimme luonneet eurooppalaisen pankkien pelastussuunnitelman, siis lokakuussa 2008, niin kuin komissio ehdotti, mutta jonka jäsenvaltiot hylkäsivät, jos näin olisi tehty, emme olisi koskaan joutuneet sellaisiin ongelmiin, joita Irlannilla tänä päivänä on. Lokakuussa 2008 se hylättiin ja sanottiin, että eihän me teillä sellaista tarvita. Saksassa meillä on aivan tarpeeksi voimavaroja ratkaista omat ongelmamme ja nyt näemme mitä seurauksia tällä päätöksellä oli. Toisekseen, jännitteethän edelleen jatkuvat. Toivon, että huomenna tai ylihuomenna päästään vakauteen, mutta tämä ei ole vielä todellisuutta tänä päivänä. Meidän on odotettava erittäin vakavasti mielestäni se, mitä Euroopan keskuspankin pääjohtaja eilen Olli Reenin kanssa sanoivat eilisessä keskustelussa. Ei täällä ollut montaakaan jäsentä paikalla, mutta se mitä herra Trichet sanoi oli hyvin tärkeää. Hän sanoi, että paketti ei riitä vakauden palauttamiseksi euroalueelle. Euroopan parlamentilla on erityisvastuu, koska olemme päättämässä koko tästä asiasta. Meidän on otettava asia vakavasti. Mikä ongelma oikeastaan on? Missään maailmassa ei ole olemassa valuuttaa, jota ei tue yhteinen hallitus, poliittinen, talouspolitiikka ja yhteinen järjestelmä. Missään tällaista ei ole, mutta euroalueella uskomme, että se onnistuu, kun meillä on 16 hallitusta, 16 obligaatiomarkkinaa ja 16 erilaista talouspolitiikkaa. Luulen, että tämä on se asia, johon meidän on pureuduttava josta meidän on vedettävä johtopäätökset. Meidän on mentävä pidemmälle kuin neuvosto. Herra Rehn, uskon, että on mentävä jopa komission ehdotuksia pidemmälle. Herra Trichet on oikeassa. Tämä on myönnettävä. Herra Trichet vastaa euron vakaudesta. Pyydämme, että parlamentti ja muut toimielimet vahvistavat tätä pakettia. Se on ainoa paketti mm, rahoitusmarkkinoiden tukemiseksi. Meidän on vahvistettava tätä pakettia on yhteisöllistettävä mekanismeja ja tehtävä niistä automaattisia. On luotava euromääräiset obligaatiomarkkinat eivät erotu Kreikan ja Saksan, Irlannin ja Saksan välillä häviä, mikäli meillä ei ole yhtenäisiä obligaatiomarkkinoita. Tarvitsemme tehokkaita toimia näitä maita varten, jotka eivät sovella vakaussopimusta. Lopuksi haluaisin sanoa, että tarvitsemme todellisen talouden hallituksen, joka stimuloisi investointeja. Jos saksalaiset pyytävät ja jos Saksan hallitus pyytää sitä, että perussopimuksen artikla 136 muutettaisiin tätä varten, niin tehdään sitten niin, mutta tehdään myös se, mitä tarvitaan ja otetaan tähän artiklaan 136 mukaan todellinen talouden hallinto, todelliset automaattiset sanktiot ja tehdään tästä perussopimuksen muutoksesta todellinen mahdollisuus euron, euron tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarvitaan talouden hallinto euroalueelle ja Euroopan unionin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia. Seuraava puhuja vihreiden puolesta. Ai onkin puun vi, sininen kortti. Ferostat, oletteko valmis vastaamaan kysymykseen, joka teille ehkä kohta esitetään? Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen? Olkaa hyvä. Uh, eh, Mr. Dartmouth. Dartmouth on esittänyt sinisen kortin ilman mikrofonia. Siinä tapauksessa, että komissio saa sen taloushallinnon, jota se pyrkii saamaan ja jota te sille ajatte, onko teidän ajatuksenanne, että komissio tekisi aina oikeat päätökset? Oh, I think, I think I have more confidence. Kyllä, minä luotan enemmän Euroopan komission harkintavaltaan, jotta se voi ryhtyä toimiin niitä maita kohtaan, jotka eivät kunnioita vakaussopimusta, kuin itse neuvostoa kohtaan. Minä itse olen ollut yhdeksän vuotta neuvostossa, enkä ole koskaan nähnyt, että yksi maa osoittaisi sormella toista maata ja sanoisi, että sinäpä et noudata vakaussopimusta. Se nähtiin vuonna 2004-2005 Saksan ja Ranskan kanssa. Eivät noudattaneet vakaus- ja kasvusopimusta, eikä mitään sanktioita langetettu näitä maita kohtaan. Ja juuri tästä syystä Euroopan komission, joka on yhteisöllinen instituutio, niin sen, sen vuoksi sen täytyy olla tässä nyt johtoasemassa. Thank you. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Madeleine työjärjestyspuheenvuoro ymmärtääkseni. Niin puhemies pitää paikkansa. Minä halusin juuri käyttää puheenvuoron, kun te lähetitte UKIPin kollegan salista. Haluan protestoida sitä vastoin, ettei sääntöjä noudateta puhtaasti. Herra Schulz eh, nimitti minun kollegani fasistiksi tässä salissa. Te ette tuolloin tehnyt mitään, ei vaadittu anteeksi pyyntöä, ei tehty mitään herra Schulzia kohtaan. Nyt herra Schulz toimii aivan samoin ja... Przerywam, przerywam tą rozmowę. Jeśli pan ma jakieś wątpliwości, może pan się do mnie zgłosić. Niin, teillä ei ole puheenvuoroa. Jos teillä on ongelma, tulkaa minun luokseni ja keskustelemme siitä yhdessä myöhemmin. Minä pyysin myös teitä keskustelemaan ää, minun kanssani henkilökohtaisesti näistä asioista ja toivottavasti ymmärrätte, mitä minä olen mieltä ja te varmasti tiedätte, mikä on minun näkemykseni ja tässä vaiheessa, jos te epäilette minun päätökseni pätevyyttä, niin puhukaa sitä minun kanssani myöhemmin. Nyt Rebecca Harms saa puheenvuoron vihreiden puolesta. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, on lähestulkoon hankalaa nyt tässä latautuneessa tunnelmassa yrittää puhua Minusta tämä on myös omalla tavallaan ilmaus siitä tilanteesta, johon Euroopan unioni saattaa päätyä, jollemme me tee huolellisempaa, päättäväisempää eurooppalaista politiikkaa, sillä minun näkemykseni on se, Martin Schulz, ettei pieni sopimuksen muutos, jota Saksa ajaa ja tarvitsee, koska rahoituskriisi ei ole mikään luonnonkriisi. Se ei tässä sinällään ole ongelma. Ongelma on se, että Euroopan neuvosto ja nimenomaan Euroopan neuvostossa suurten maiden edustajat eivät enää tässä kriisissä kykene huolehtimaan siitä, että näkisi jonkinlaisen myönteisen kipinän joka leviäisi Brysselin kokouksista Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteiskuntiin. Minusta on lähestulkoon bizarria, miten nopeasti tämä Eurooppa-myönteinen henki on hävinnyt ja kadonnut. Minusta on bizarria, miten juuri Saksa maana, joka hyötyi niin paljon yhteisvastuullisuudesta, vanhemmassa ja nuoremmassakin yhteisessä historiassamme, miten Saksa ei enää maana kykene tässä keskustelussa, jota tänä päivänä leimaavat egoismi ja pikkusieluisuus, miten Saksa ei kykene johtamaan meitä ulos tästä keskustelusta sanomaan, miksi on oikein, että jäsenvaltiot ovat Euroopassa kytkeneet kohtalonsa toisiinsa niin tarkoin, ja miksi neuvosto ja te, herra van Rompuy, ette enää kykene viemään kansaa kansalaisilta niitä epävarmuuden tuntoja, joita Joseph Daul niin osuvasti kuvasi. Miksi ette kykene selittämään, miksi voimme toimia ainoastaan yhdessä, emme toisiamme vastaan, jos haluamme tästä kriisistä? Tämän hengen täysi puuttuminen on yksi meidän ongelmamme. Toinen ongelma on se, että meiltä puuttuu rehellinen poliittinen lausunto siitä, ettei joka ikistä Kreikkaa eikä joka ikistä irlantilaistakaan olla pelastamassa, vaan pelastamme pankkeja tapauskohtaisesti. Ja ettei Irlanti ole pelkästään Irlannin hätätapaus, vaan samaan aikaan myös Saksan hätätapaus ja Britannian hätätapaus, vaikkette te tätä mielellänne siellä kuulekaan. Ja uskon, että tällainen rehellinen julkilausuma olisi perusta sille, että kansalaiset voisivat uskoa Brysselissä tehtävien päätöksiin todella auttavan ja tukea niitä. Ja vielä kolmantena haluan sanoa viimeisen seikkana sen, että minusta herra Verhofstadt on aivan oikeassa. Tämä taloushallinto on se, mikä nyt on muotoutumassa. Se on oleellista. Kaikki tietävät sen. Neuvosto ja komissio julistavat molemmat, että tarvitaan mahdollisimman pian johdonmukaisesti tarpeelliset askelet ja välittömästi minulla soivat hälytyskellot juuri siksi, että tämä eurooppalaismyönteinen yhteisvastuullisuuden henki puuttuu. Juuri siksi on päädytty tilanteeseen, jossa joudutaan tekemään näin. On yksi asia puhua verodumppauksesta ja Irlannista siitä, että jonkin on muututtava. Mikä on toinen kysymys? koska ja missä olosuhteissa on myös eri kysymys. Kokonaisuutena jäsenvaltioiden on sovitettava veropolitiikkaansa jonkin verran yhteen. Muutoin Euroopan unionissa ei päästä eteenpäin. On tämä yksi keskustelu, johon ei pidä suhtautua kevyesti, koska se on myös näyttävällä tasolla tuotu esille. Velkojen osallistuminen, velkojen uudelleenjärjestely, niiden joukossa, jotka ovat kriisin suoraan aiheuttaneet. Minun on sanottava, että minusta on uskomatonta lähteä tässä arvioimaan, mikä on väärin ja mikä oikein. Me tiedämme, että Espanja ja Portugali ovat nyt kohteita. Me tiedämme, että ei mene kuin oma aikansa, kunnes ne joutuvat esittämään pyytönsä yhteisvastuullisuudesta. Onko sitten sitten parempi, jos tosiaan nyt sanotaan, me haluamme tämän taloushallinnon, me haluamme vahvaa pankkialan sääntelyä, me haluamme tuon transaktioveron tai jonkinlaisen maksun niiltä, jotka tekevät kriisillä tulosta. Se on sellainen seikka, jota on pohdittava. Keskustelua ei saada muutoin päätettyä. Ähm. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Swinburne. Saatte puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Eurooppa-neuvoston kokouksessa samoin kuin omassa vaalipiirissänikin on keskusteltu kahdesta asiasta. Ensinnäkin, miten puuttua Irlannin tilanteeseen ja miten ratkaista EU-budjetin umpikujatilanne. Vaikka kunnioitamme päätöksiä ja olemme sitä mieltä, että tarvitaan vakaa eurovyöhyke, niin tapa, ero sen tavan välillä, jo, siis se ero niiden tapojen välillä, jo, joilla asiasta on keskusteltu Cardiffissa ja Brysselissä, ovat silmäänpistäviä. On sanottu, että tarvitsee parantaa talouden hallintoa, tarvitaan enemmän rahoitussääntöjä ja enemmän sakkoja ja sanktioita. Budjetista on todettu, että jäsenvaltioiden täytyy lakata olemasta oman napansa katsovia Äh, Cardiffissa omassa, maa, omassa pääkaupungissani ja myös varmastikin Dublinissakin on pohdittu lähinnä sitä, miten veronmaksajien äh, rahoja täytyy käyttää. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että tiukkuus, äh, tiukkuutta on noudatettava. Tietävät, että tiukkoja päätöksiä täytyy tehdä, mutta haluavat myös itse voida päättää, miten heidän vaivoin ansaittu rahansa käytetään Euroopan unionin budjettia halutaan paisuttaa, kun samalla tavalla samaan aikaan jäsenvaltioissa halutaan hyvinvointikustannuksista leikata ja eläkkeistä leikata. Euroopan unioni itsekin ymmärtää sen, että se ei ole toiminut riittävän hyvin. Se ei ole itse pitänyt kiinni omista säännöistään eurovyöhykkeellä ja tämä ei varmastikaan ole omiaan kannustamaan kansalaisia kaivamaan kuvettaan entisestään. Julkinen talous on vaikeuksissa. Me olemme uudistamassa tässä eh, talous, talouteen liittyviä sääntöjä jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa. Ja meidän täytyy eh, lieventää niitä paineita, joita eh, jäsenvaltioissa on. Ja meidän täytyy saada aikaan sellainen EU-budjetti, joka heijastaa myös meidän omia kovia aikojamme. Kiitoksia kovasti. Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen, jonka toinen edustaja teille kohta esittää. Olkaa hyvä. Does the speaker... Onko puhuja sitä mieltä, että niin sanotut EU-varat, joihin puhuja viittasi, e, oman piirinsä saamina varoina ovat yksinkertaisesti yhdistyneen kuningaskunnan omaa rahaa, joka palautetaan, mutta vain osittain ja vasta sen jälkeen, kun Euroopan unioni on e, käärinyt tästä oman pelinjohtajan osuutensa. Ymmärtääkö puhuja tämän? Uh, no- Kuten hyvin tiedätte, niin minä kyllä tiedän, mistä raha tulee ja ketkä ovat EU-budjetin nettomaksajia. Kuitenkin oman vaalipiirini eh, edustajat toivovat eh, saavansa rahalleen että Heillähän on BKT, joka on eh, alhaisempi kuin monialla muualla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Lothar Biski saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies jos valtioiden ja hallitusten ähm, johtajat ovat saaneet aikaan pysyvän kriisinhallintajärjestelmän eurovakauden säilyttämiseksi, niin olen siihen vain tyytyväinen. Tulokset, joita on saatu kuukausia kestäneestä työstä Van Rompäin työryhmässä, ovat, vaikka näinkin ne hiukan eri valossa, sellaisia, joissa on vielä paljon toivomisen varaa. Yritetään saada vahvaa kontrollia taloussuunnitteluun ja yritetään välttää pitkällä aikavälillä vajeita, mutta kriisistä varovasti toipumista äh, kumotaan samaan aikaan julkisten varojen voimakkaalla leikkaamisella. Tämä ei ole pelkästään tarkoituksen vastaista, vaan minusta myös absurdia. Tähänastiset kokemukset vakaus- ja kasvusopimuksesta eivät näköjään ole oppina menneet perille. Jo korkeasti velkaantuneelle maalle ei voida enää asettaa lisäksi raharangaistuksia kasvu- ja vakaussopimus tuhoaa yhteisvastuullisuuden talous- ja rahaliiton jäsenten välillä näin talous määrää ilmeisesti, mitä poliittisesti on tehtävä. Jälleen kerran kriisin seuraamukset menevät kansalaisten kannettavaksi. Tästä seuraa palkkadumppausta, sosiaalidumppausta, leikkauksia koulutukseen ja lisääntyvää työttömyyttä ja tämä lisää rasitetta kyseessä oleville maille ja hidastaa niiden elpymistä ja toipumista. Ei tässä ole mitään järkeä, että sellaisia maita kuten Irlantia, Kreikkaa tai Portugalia painostetaan enemmän. Ennemminkin pitäisi puuttua näihin suuriin talouden epätasapainoihin Euroopassa ja pyrkiä poistamaan niitä, siis taloushallinto. Me haluamme sosiaalisen, oikeudenmukaisen Euroopan, joka rakentaa yhteisvastuullisuusperiaatteelle. Ilmasto, talouspolitiikka on saatava säilymään tai se on luotava uudelleen. Kiitoksia. Uh, ähm, äh, Mr. Co-president Nigel Farage. Seuraavaksi Nigel Farage äh, saa puheenvuoron. Morning, Mr. Van Rompuy. Niin, äh, edustaja Van Rompuy, te olette ollut virassanne vuoden ja tämä, tänä aikana koko fasadi on alkanut murentua ja rahaa loppuu. kiitoksia kovasti. Tehän olette varsinainen euroskeptikkojen mm, hyvän tekijä. Katsokaa nyt näitä ihmisiä täällä tänään, katsokaa tätä pelkoa, näitä kasvoja. Täällä Barossa näyttää siltä, niin kuin hän olisi nähnyt aaveen ja näyttää siltä, että peli on pelattu. Mutta ihmiset, kun haluavat epätoivoisesti säästää tämän unelmansa, niin haluavat poistaa viimeisetkin demokratian rippeet tästä systeemistä. Näyttää siltä, että kukaan teistä ei ole oppinut mitään. Te itse, Van Rompää, sanotte, että euro on tuonut meille vakautta otaksun, että voisin <laughs> taputtaa teille, koska teillä on niin hyvä huumorintaju. Mutta eikö tämä nyt ole aika typerää mentaliteettia? Te puhuitte siitä, että oli valhe uskoa, että tällä vuosituhannella globaalissa maailmassa kansallisvaltio voi olla olemassa. No, tämä ehkä Belgian osalta pitää paikkansa. Teillä ei ole ollut hallitusta kuuteen kuukauteen, mutta muualla, kaikkialla Euroopan unionin, kaikissa jäsenvaltioissa. Ehkä juuri sen vuoksi me näemme pelkoa tällä ihmisten kasvoilla, koska ihmiset yhä enemmän ja enemmän sanovat, että me emme halua tätä lippua, me emme halua tätä EU-hymniä, me emme halua tätä poliittista luokkaa. Se joutaa Eh, historian romukoppaan. Meillä oli kreikkalainen tragedia, nyt on Irlannin tilanne. Me tiedämme, että Irlannin poliitikkojen typerä ahneus on ollut, pelannut roolia. Niiden ei olisi koskaan pitänyt eh, liittyä eh, EU, euroon. Mutta katsotaan, mitä, mitä he nyt sanovat, kun hallitus on vaarassa luhistua. Siellä sanotaan, että olisi vastuutonta pitää uudet vaalit, pitää ensin sopia budjetista. No kuka, <laughs> miksi helkkarissa he oikein luulevat itseään? Vaarallisia ihmisiä. Ihmisillä on tällainen pakkomielle luoda eurooppalainen valtio. Samalla haluavat ö, tuhota valtioita. Miljoonat, ja, miljoonat ihmiset joutuvat työttömiksi, joutuvat kärsimään, jotta vain teidän eurounelmanne voisi jatkua. Mutta ei se voi jatkua. Seuraavaksi tulee Portugali. 320 prosenttia BKT on velka. he ovat seuraavana listalla ja otaksun, että seuraavaksi tulee Espanja. Espanjan pelastaminen on seitsemän kertaa kalliimpaa kuin Irlannin pelastaminen ja siinä vaiheessa kaikki raha onkin käytetty loppuun, ei ole enää rahaa. Mutta tämä on vielä vakavampaa yleisemmin ottaen. Ei ole kyse vain taloudesta, koska tällä tavalla ihmisiltä viedään äh, demokratia. Heille jää, jää käteen vain nationalismi ja väkivalta. Toivotaan, että näin ei tapahdu. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Angelika Wertman. Kiitoksia, arvoisat kollegat. Olemassa olevan äh, rahoituskriisin voittamiseksi tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia talouspoliittisessa vastuussa Euroopassa. On tiukennettava kuria, valvottava talouspolitiikkaa ja parannettava kriisinhallinnan koordinointia. Vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistaminen johtaisi väkisinkin talouspoliittisen vastuun kasvamiseen. Askeleittaiset seuraamukset voitaisiin ottaa voimaan varhaisessa vaiheessa ja myös julkinen velka ja vaje tulisivat tehokkaammin huomioitua. Uusi kriisimekanismi tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt voisivat myös olla vastuussa. Vetoan, että vihdoinkin osoitetaan enemmän vastuuta vastuullisuutta veronmaksajia kohtaan. Ja vielä pari sanaa Cancunista. EU haluaa puhua yhdellä äänellä. Juuri näinä hankalina aikoina tämä on mahdollisuus panostaa esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen niin, että ympäristöä ja kasvupolitiikkaa voidaan vahvistaa. Kiitoksia. Thank you, madam. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi muut puhujat luettelossani. Ensimmäinen on Marian Täissen, kaksi minuuttia. Thank you for... Kiitokset puhemies. Herra puhemies, puheenjohtajat, kollegat, pankkikriisi, talouskriisi, kriisitilanne julkistaloudessa. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta olemme kuulleet yhä enemmän siitä, mitä kriisit ovat oppineet, mitä kriisit ovat. Ja kuitenkin julkinen taho on reagoinut erittäin hyvin euron voima on ylläpidetty ja keskuspankin toiminta on yhtä lailla suojannut meitä. Näin yhdessä vahvistuneina olemme oppineet Euroopassa, miten yhteisvastuullisuus toimii. Mutta tämän hetkinen tilanne osoittaa, että meidän on saatava aikaan vielä enemmän rakennemuutosta, että meidän on päästävä todelliseen taloushallintoon. Herra Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, voimme nyt hyödyntää tätä kriisiä, jotta saamme täysimääräisesti käytettyä eurooppalaisia voimiamme vastaisuudessa. Tiukat äh, säännöt tarvitaan taloussektorille julkista taloutta varten, mutta myös makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi. Ne ovat oleellisia, jotta saadaan aikaan luottamusta, kilpailukykyä, talouskasvua ja mahdollisuus työpaikkojen määrän lisäämiseen ja hyvinvoinnin kasvattamisen. Toivon, että kukaan ei säikähdä näitä tiukkoja toimia. Ajattele, että Euroopan unioni on jäsenvaltioille jokin pelote, koska tarvitaan tällainen ulkoinen pelote, muutoin ei voida yksin toimia. Eihän yksin toimiminen onnistu globaaleina aikoina. Puhemies, tämä kriisi on osoittanut, että miten teidän talouden ohjaustyöryhmänne avulla voimme saada tämän oikealle tielle. Mutta silti kaksi kysymystä. Ensinnäkin yli puolet tästä paketista on päätettävä yhteispäätöksellä ja te pyydätte, että noudatettaisiin nopeiden päätösten lähestymistapaa. Kysynkin, jättääkö ECOFIN riittämiin marginaalia, jotta parlamentin kanssa voidaan neuvotella ja jotta parlamentti voi olla täysimääräisesti roolissaan, sitä me haluamme. Toisekseen Euroopan neuvosto vastustaa automatiikkaa sanktioissa, ei siis mitään sopimusmuutosta, ei mitään Pandoran lippaan avaamista. Toisaalta te itse puhutte tästä pysyvästä kriisinhallintajärjestelmästä, jonka me tarvitsemme. Missä siis on tuo varsinainen Pandora? Tätä minä kysyn. Kiitokset vastauksestanne. Merci. Our next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Stephen Hughes, kaksi minuuttia. Thanks very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Lienemme, voinemme kaikki olla yhtymättä siitä, että valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat hyvin kiireisiä miehiä ja naisia. Siksi minusta on aika kummallista, että he tapaavat äm, kerran kolmessa kuukaudessa ja käyttävät hirveästi aikaa ja rahaa ja päättävät aika vähän. Ja kriisi, ja hän vain vahvisti se, mitä äm, Iranissa juuri tapahtui. Jos katsotaan transaktioveroa, siitä puhuttiin ä, maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa, kussakin huippukokouksessa tätä asiaa palloteltiin aina vain seuraavaan neuvostoon, varmaan joulukuustakin, sitä vain pallotellaan eteenpäin. Me tarvitsemme todellista hyppyä eteenpäin talouden hallinnassa, me tarvitsemme keskinäistä solidaarisuutta, koordinaatiota, mutta sen asemasta saamme vain epäselveyttä, epäröintiä, ja keskinäistä epäröintiä, joka johtaa vain suurempaan epävakauteen. Vakaus- ja kasvusopimuksen tiukentaminen ei riitä. Siihen liittyy vielä sekin vaara, että uusi järjestelmä tulee olemaan prosyklinen ja se tulee toimimaan työpaikkojen ja kasvun vastaisesti meidän täytyy saada aikaan aidosti tasapainoista talouden politiikan koordinointia, ei ainoastaan pelkkää, pelkkiä rangaistuksia ja sanktioita. Tarvitaan, täytyy muistaa, että myös valtion vajeita täytyy vähentää. Euroobligaatioiden vaikutukset ovat aivan selkeät. Van Rompuy, te ette ole onnistunut antamaan poliitikkoja poliitikoille visiota. No, ehkä hyvä niin, te olette käytännön mies, mutta ehkä olisi hyvä yhdistää nämä kaksi asiaa. Ähm, talouspolitiikan äh, koordinaatio ja valvonta ja yhteinen äh, velan hallinnointi ovat asioita, joita tarvitaan. Tarvitaan visioita ja toimintaa. Thank you, Mr. Hughes. Kiitoksia, edustaja Hughes. Seuraavaksi edustaja Lamstorff, minuutti. Niin, kiitoksia herra puhemies. Uskon, että eräs asia on hyvin tärkeä myös kansalaisten ymmärtämiseksi. Euroopan unioni ei ole velkaantunut. Tässä puhutaan velkaantumiskriisistä jäsenvaltioissa. Euroopan unioni uskoakseni ainoa poliittinen taso Euroopassa, joka on velaton. Haluaisin, että näin on vastaisuudessakin. Mutta euron myötä me olemme nyt kohtalon yhteisössä keskenämme. Ja aivan oikein, kuten Rebecca Harms, Martin Schulz valitti vaativat Euroopan hengen puuttumista. Tämä Ranskan ja Saksan toiminta Duvalissa oli virhe. Yhdistynyt kuningaskunta sai nämä maat panttivangikseen. Ei ole kyse mistään tällaisesta ennaltaehkäisevästä vaiheesta. Nyt valtiovarainministerien on itsensä päätettävä, miten tämä kriisi, jonka he ovat itse asiassa aiheuttaneet, saada ratkaistua. Mitä tämä tarkoittaa koko talousalueelle konkreettisesti? Haluammeko me todella jonkin sellaisen Euroopan unionin, joka puuttuu kaikkiin meidän työmarkkinoidemme ja sosiaalipolitiikkamme yksityiskohtiin? Tämä on se melkoinen kysymys. On luotava jonkinlaista kasvun voimaa, se on kaikki ihan oikein, mutta ennen kaikkea julkiset varat jäsenvaltioissa pitää saada järjestykseen. Se on tässä melkoinen haaste haaste. Siksi tämä eurooppalainen järjestelmä on niin tärkeä ja siksi se on toteutettava. Kiitoksia kovasti. Aa, ah, sininen kortti. Graf Lambsdorff. Kreivi Lambsdorff, te olette FDPn puolueen Saksan liittotasavallan johtokunnan jäsen. Onko tämä teidän näkemyksenne siitä, että Duvel-kokous oli virhe? Onko tämä teidän puolueenne yleinen näkemys vai onko tämä vain Kreivi Lambsdorffin näkemys? Oletteko valmis vastaamaan? No mutta tietenkin kollega Martin Schulz on myös eh, Saksan liittotasavallan sosiaalidemokraattisen puolueen johtokunnan jäsen ja varmaan joskus lausuu täällä sellaista, joka ei ole sataprosenttisesti hänen puolueensa tukemaan, mutta voin sanoa hänelle erään seikan me olemme aika selkeästi ottaneet tuohon kokouksen kantaa heti sen jälkeen. Uskon, että ratkaiseva seikka todellakin on se, että luovutaan tästä automatiikasta ennaltaehkäisevässä vaiheessa. Sitä kritisoitiin hyvin selvästi. Jos me saamme sopimuksen muutoksen, niin eh, viime kädessä tämä kyllä otetaan huomioon, mutta tällainen Dyvillin päätös oli mielestäni aivan selkeä virhe. No niin, kaikki ovat tyytyväisiä. Seuraava puhuja, herra Lamberts. Monsieur le Président, Puhemies, viimeisen 25 vuoden aikana talouskasvu on perustunut monissa jäsenvaltioissa yksityiseen ja julkiseen velkaantumiseen. Sitä rahoitettiin ensin kulutuksen kautta ja sitten rahoituksen keinottelulla eikä investoinneilla. aikaan Kiinassa, Brasiliassa, Intiassa ryhdyttiin investoimaan. Ehkä historiankirjassa tullaan sanomaan, että tuolloin Eurooppa lähti väärille raiteille, mutta ei ole mitään kohtalon uskoa. Tietenkin tarvitsemme eurooppalaista kunnollista talouden hallintaa, mutta meidän on ensin pureuduttava näiden velkojen aiheuttamaan tulipaloon, jos luulemme, että, että pelkästään julkisen kustan, kulujen pienentämisellä pääsemme tästä eroon. Tämä ei ole totta. Heidän on jälleen, meillä on siellä, missä velka on liiallista, sitä uudelleen ja haettava ratkaisuja sekä velkojat että velalliset ovat vastuussa velan kasaantumisesta jotkut lainasivat enemmän, lainasivat enemmän kuin olisivat voineet lainata ja toiset taas antoivat velkaa vastuuttomasti ilman riskiä, koska veronmaksajat olivat aina odottamassa, että he sitten pelastavat pulasta. Mikäli emme nyt ryhdy toimimaan, tulemme tuomitsemaan itsemme japanilaiseen skenaarioon, eli alamäkeen Euroopassa. Tämän maan osan kansalaiset kyllä ansaitsevat paljon parempaa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Ford, minuutti. Kiitoksia. Tässä keskustellaan talouden hallinnoinnista. Monet Euroopan maat ovat sellaisia, että heillä on edessään kovat talouden, taloudelliset ajat. Ja tällä viikolla britit ja eurooppalaiset ovat antaneet tukensa irlantilaisille. Tässä vaiheessa ei pidä lähteä nimittelyyn eikä sormella osoitteluun, vaan täytyy ryhtyä tekemään parempia päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Viime viikolla äh, Kreikka äh, korjasi kirjanpitotietojaan jo useampaan kertaan. Jos, jos, jos ikinä on ollut hyviä syitä varmistaa ää, paremmat ennusteet ja parempi tilinpito, niin juuri tämä oli se. Tarvitaan yksityiskohtaisia suunnitelmia jotta eh, eurooppalaisen talouden ohjauskauden aikana voidaan eh, myös vaihtaa hyviä käytänteitä. Kyllä, meidän täytyy eh, jakaa hyviä käytänteitä eri maiden välillä, mutta meidän täytyy myös ymmärtää, että eivät kaikki maat ole olleet keskenään samankaltaisia. Hyvä talouden hallinto voidaan saavuttaa eri tavoin, kuitenkin kaikkien hyväksi. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja De Brynille minuutti. No, Agus an IMF agus a Se, mitä IMF, komissio ja muut ovat tehneet nämä selkeät ehdot, tarkoittavat sitä, että Irlannissa on edessä huomattavia leikkauksia. Työpaikkoja menetetään, julkispalveluja leikataan, veroja nostetaan ja tämä koskee myös matalapalkkaisia pankit ovat tehneet voittonsa ja köyhät, sairaat, eläkeläiset ja muut haavoittuvat ryhmät ovat ne, jotka kärsivät näistä säästötoimien leikkauksista. Ei tämä ole apua Euroopalta ja siksi me vastustamme sitä voimakkaasti. Sen sijaan, että annettaisiin jonkinlainen valtuutus tehdä näitä huomattavia leikkauksia onkin tehty niin, että hallitus on päättänyt, ettei vaaleja pidetä ennen kuin budjetti on saatu hoidettua. Irlannin hallitus valitsi tämän polun eikä toista. Se päätti toimia pankkien ystävien hyväksi eikä tavallisten Irlannin kansalaisten hyväksi. Thank you. Our next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi Borgesio, olkaa hyvä. Di pietra di, di questa discussione, il Tässä keskustelussa EKP-pääjohtaja Trichet oli, käsias, olisimme Roomassa, tässä Roomalan, antiikin Roomassa senaat, senaattori voisi kääntyä puolemme ihmetellä, mitä täällä tapahtuu. Mistä syystä Meidän olisi nyt, meidän olisi nyt todettava, että euron pelastaminen johtaa jäsenvaltioiden talouksien romahtamiseen. Prodin jälkeen euromyönteinen politiikka on tuhonnut teollisuuteen, erityisesti pk-yritykset, erityisesti Padanian alueella. se on aiheuttanut pelkkää työttömyyttä. Miksi nämä maat, jotka ovat selviämässä kriisissä, että miksi niiden pitäisi joillakin sadoilla miljardeilla euroilla pelastaa Irlanti? Irlanti, joka omalla 12,5 eh, vero, eh, prosentin veroilla on eh, harjoittanut vääristynyttä kilpailua. Miksi nyt kaikkien näiden stressitestien jälkeen, miksi, miksi pank, pankit edelleen tämänkin jälkeen romahtivat. Saksassa on perustuslaillinen tuomioistuin, jo, jonka meidän olisi nyt sanottava vain hyvästit euron. Senor Borgesio, next time if you have one minute. Hyvä edustaja Borgesio, kun saatte minuutin puheaikaa, teidän täytyy puhua minuutti. Minuutti on minuutti. Langen, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Hyvä äh, puhemies, puheenjohtajat. Olen kuullut paljon kritiikkiä Dyvillin päätöstä kohtaan, mutta kaikkihan tietävät, että että edelliskokouksemme aluksi teidän ohjausryhmänne, herra äh, Rompäi. Äh, teidän edellisen kokouksenne aluksi oli vielä 20 kohtaa auki ja jonkinlainen ratkaisu tarvittiin. Kaikkihan sen tietävät. Kaikki tietävät, että nämä kaksi suurta jäsenvaltiota ovat ne, jotka ovat tehneet syntiä kasvu- ja vakaussopimuksessa Saksa ja Ranska 2004. Mutta se oli punavihreä hallitus Saksassa, sen me tiedämme, ja siksi kollega Schulzin haukkuminen on täällä aivan väärässä paikassa. Jos me nyt puhumme siitä, että kasvu- ja vakaussopimuksen pitää purra paremmin, niin ensimmäinen edellytys sille on se, että jäsenvaltiot vihdoinkin noudattavat tätä sopimusta. Mitä auttaa minkäänlainen purenta, jos ei kukaan pidä säännöistä kiinni? Ja siitä tässä on ollut kyse. Meillähän on kuusi lainsäädäntöhanketta, kaksi neuvoston asetuksia, neljä yhteisiä neuvoston ja Euroopan parlamentin asetusta. Ja en oikein ymmärrä tätä kaikkea valitusta kaikilta osin. Mehän olemme mukana tässä päätöksentekomenettelyssä. Oman puolueeni ryhmän osalta voin sanoa, että me tuemme komission ehdotuksia tällä alalla ja sen jälkeen neuvottelemme neuvoston kanssa. Tämähän tässä on todellisuus. Miksi me olemme niin vaatimattomia, haukumme kolmansia sen sijaan, että me toteutamme omia oikeuksiamme osana lainsäädäntöprosessia? Sitten vielä jotakin tuosta tarpeesta muuttaa sopimusta. Minun mielestäni 9. päivä toukokuuta sopimus oli jo venytetty mahdollisen rajoille. Tarvittiin jonkinlainen artiklan 100 25 mukainen lauseke. Jäsenvaltiot eivät tätä halua, koska silloin komissio tulee mahdollisesti kuvaan mukaan. Se on minusta virhe, eikä riitä pelkästään artiklan 136 muuttaminen, vaan me tarvitsemme luotettavan oikeusperustan laskuvarjoa varten ja sen jälkeen kaikki muutkin kysymykset ratkeavat. Kiitoksia. Now, Madame Ferreira. Kiitoksia. Seuraavaksi Ferreira, kaksi minuuttia. Obrigada, eh, Kiitoksia, puhemies solidaarisuusmekanismi ei toimi. Kreikan velka ei ole laskenut. Iranissa talouden tilanne on hankala ja tarttuminen on riskinä nyt alusta alkaen olisi pitänyt lähteä toiselle tielle. Komission puheenjohtaja ehdottaa meille nyt järjestelmän konsolidointia. Mutta kolmas ehdotetuista välineistä merkitsee yksityisen sektorin mukaanottamista. Olemme jo kuulleet tämän ehdotuksen Rova Merkeliltä. Meistä tämä ei ole hyvä ajatus. Markkinat ovat nyt romahtaneet. Parlamentin on käytettävä täysin toimivaltuuksiaan vastuullisesti yhteispäätösmenettelyssä kun tehdään päätöksiä taloudenhallinnon lainsäädäntöpaketista, mutta ei pidä toimia niin, että uhrataan samalla laatu, kun pyritään toimimaan nopeasti. Asioiden on oltava selviä, parlamentin on osallistuttava aktiivisesti, mutta näin vakava asia, kuten valtion velan, velan ratkaiseminen, on asia, jossa ei voida tehdä päätöksiä jättäen kansalaiset marginaaliin, vaan on otettava heidätkin huomioon. Tarvitsemme selkeää eurooppalaista näkemystä kriisin aikoina. Tarvitsemme eurooppalaista konsolidointimekanismia julkista velkaa varten. Tarvitsemme eurooppalaiset obligaatiomarkkinat ja euro on voitava suojella eurooppalaisten järjestelmien eikä hallitusten välisten järjestelmien kautta. Meidän on vahvistettava budjettia emme voi jatkaa yhden prosentin tasolla. Tarvitsemme ehdottomasti todellista kasvua ja lähettämistä. Sen, sen on oltava EU-politiikkojen keskiössä. Komission ja uuden puheenjohtajan on puolestuttava näitä asioita. Komission puheenjohtaja ei voi olla vain ECOFIN-neuvoston heijastuma. Tämä meidän on selvitettävä kansalaisille Euroopan unionissa. Pan Piotrowski, proszę panie. Seuraavaksi Kiitoksia kovasti, puhemies, hyvät kuulijat. Eurovyöhykkeen kriisi on tosiasia, tilanne on vakava ja sen vuoksi ihmiset haluavat muuttaa Lissabonin sopimusta, joka oli alun perinkin vaikea hyväksyä. Saksalaiset ja ranskalaiset ovat esittäneet oman kantansa, se on ymmärtävä, eivät halua maksaa muiden eh, viuluja kuitenkin, jos uudelleen nyt avataan Lissabonin sopimus, niin se olisi vakava ennakkotapaus. Sen tarkoitus oli saada Euroopan unioni toimimaan paremmin. Se on selvästikin epäonnistunut. Jos meidät nyt pakotetaan muuttamaan perustamissopimusta, niin tämän muutoksen tulee vaikuttaa paitsi euroon myös institutionaalisiin mekanismeihin. Monet ekonomistit, taloustieteilijät ovat sanoneet, että Kreikan kriisiä ei olisi tapahtunutkaan, eikä se olisi saanut eurooppalaista ulottuvuutta, jos Kreikka olisi pitänyt oman valuuttansa, se olisi voinut devalvoida. Eri valuutat tuovat muassaan enemmän vakautta kuin yksi valuutta. Mauro on seuraava puhuja. Te. Puhemies, Haluaisin poliittisesti arvioida tilannetta ottaen huomioon se, mitä keskustelussa on sanottu tähän mennessä. Me tärkeimpien eurooppalaisten poliittisten perheiden jäsenet syytämme euroskeptikkoja siitä, että he eivät usko Eurooppaan. Minä uskon kuitenkin, että tärkein ongelma on se, että me emme usko Eurooppaan. Ja näin ollen emme voi syyllistää euroskeptikkoja siitä, että olemme itse tästä vastuusta. Me tärkeimmät eurooppalaiset poliittiset perheet olemme olleet aina vahvoja, meillä on ollut vahvoja idealistisia eurooppalaisia ihan teitä kaikki meidän poliittista väriä tunnustavat hallitukset panevat nyt kapuloita rattaisiin ja estävät suurten poliittisten hankkeiden toteuttamisen monissa tapauksissa. Yöllä puretaan se, mitä päivällä on kudottu ja tämä merkitsee meille lisää vastuuta, mikäli me emme pysty ohjaamaan keskustelua niin, että toteutetaan täsmällisiä hankkeita, euroobligaatioita, obligaatiomarkkinoiden luomista ja niin edelleen, olisi hyvin vaikea selittää omille kansalaisille, että juuri me, juuri meidän puolueemme isänmaassa syyllistävät EUta kaikesta ja sanomme, että kriisistä päästään vain, jos EU-ssa vähennetään omia kuluja. Minusta tämä on keskeinen kysymys. Jos se unohdetaan, koko EUn hankkeen luonne haalistuu. Me, me saamme tästä takaisin vain tyhjiä saleja ja tyhjiä vaaliuurnia. Ja 40 prosenttia meidät unohtavat. Now I give floor to... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Podimaata. Kiitoksia puhemies. Niin, tästä, voi, tästä kaikesta voi tehdä vain yhden johtopäätöksen, nimittäin sen, että me emme ole onnistuneet vakuuttamaan markkinoita. Markkina, markkinoillahan nykyisin on sekä ensimmäinen että viimeinen sana, joten meidän täytyykin kysyä, että miksi näin on tapahtunut. Ehkä sen vuoksi, että on tiukempia rahoitussääntöjä. Ehkä ihmiset alkavat pikkuhiljaa ymmärtää sen, että me emme ainoastaan ole epäonnistuneet puuttumaan tähän syvän rahoituskuilun ongelmaan, vaan että se vielä sen lisäksi vain pahenee meidän toimintamme ansiosta. Ehkä jos olisimme onnistuneet kehittämään parempia tukimekanismeja, niin ihmiset olisivat parantaneet, olisivat nähneet niille jonkin arvon. Nyt me olemme vain lähettäneet vääriä viestejä markkinoille. Jos me todella haluamme, että myös yksityiset markkinat ovat mukana, niin miksi me emme halua asettaa sellaista foorumia, jossa mielipiteitä voitaisiin vaihtaa Euroopan tasolla? Ja samanaikaisesti kun me tiukennamme rahoitussääntöjä ja meillä on käytössä uusia mekanismeja, niin miksi edelleen on olemassa sellainen tyhjiö, joka kuitenkin voitaisiin täyttää, jos yrittäisimme saada aikaan jonkinlaisia yhteisiä hallinnointimekanismeja, jotka tukisivat meitä kaikkia kaikissa jäsenvaltioissa. Seuraavaksi edustaja Hübner, puolitoista minuuttia. Eh, niin, alkuun haluaisin sanoa että yksittäisten jäsenvaltioiden kilpailuedellytykset ovat nyt tulevat olemaan vaikeuksissa vielä monia vuosia. Hallitukset tulevat olemaan vielä heikkoja pitkän aikaan, ja sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että komissio kiireellisesti ryhtyy toimiin eurooppalaisen semesterin suhteen, eurooppalaisen ohjausjakson suhteen. Toiseksi ymmärrän kyllä, että tällaisten automaattisten sanktioiden järjestelmä edellyttäisi perussopimuksen muuttamista ja me voimme edetä vain niin pitkälle kuin perussopimus sallii. Ja sen vuoksi luotan siihen, että komissio ja neuvosto tekevät parhaansa, jotta menettelyt eivät viivästy entisestään. Kolmanneksi, taloudellinen tilanne ei ole vain kansallisten taloudellisten tilanteiden summe. Yksittäiset jäsenvaltiot, jos ne eivät korjaa käyttäytymistään, sillä on suuria kerrannaisvaikutuksia. Epätasapainolla voi olla vakavia vaikutuksia muihin eurovyöhykkeen maihin ja koko Euroopan unioniin. Tämä tulisi ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun tehdään yksittäisiä taloudellisia päätöksiä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja lopuksi ymmärrän kyllä, että meidän että, että syvällinen talouden analysointi edellyttäisi niin paljon aikaa, että meillä ei sitä aikaa ole kerta kaikkiaan. Hyvä puhuja, teiltä loppu aika, sanoo puhemies. No, haluan pyytää kahta toimintaa. Ensinnäkin Puhemies keskeyttää jälleen kerran puhujan. Imbalance. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ETA-EFTA-parlamenttien eh, jäsenet Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta. Eh, meillä on myös Sveitsin eh, kansalliskokouksen edustajia täällä lehterillä. On erittäin suuri ilo voida toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Strasbourgiin. Tehän osallistutte kolmanteen, kymmenenteen, viidenteen etäkokoukseen.